ovat vahvistettu. Yhteispäätösmenettelyn mukaiset asiakirjat ilmoitan, että keskiviikkona neuvoston puheenjohtaja minä seuraavata kaksi asiakirjaa yhteispäätösmenettelystä allekirjoitamme artiklan 74 mukaan työjärjestyksessä. Nämä otsikot näistä asiakirjoista julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjoissa. Otrzymałem od Rady jej stanowiska w pierwszym czytaniu oraz powody... Olen saanut neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan ja komission kannan. Näiden otsikot julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjoissa. Kolmen kuukauden